Mr. Enner. Mr. Enner. Mr. Monsieur le Président. Hyvä puhemies, minä haluaisin muistuttaa teitä tästä työjärjestyksestä eilen, kun me tässä parlamentissa otettiin vastaan terästeoli, te, työntekijöiden valtuuskunta keskustellaksemme terästeollisuudesta Euroopasta. Kaksi kollegaa joutui pahoinpitelyn kohteeksi. Se on täysin kestämätöntä, sitä ei voi hyväksyä. Palkansaajat tulivat tänne keskustelemaan terästeollisuuden tulevaisuudesta ja he... E, joutuivat täysin piiritettyiksi ja tämä oli todella juoniteltu etukäteen. Toivon, että tämä kirjataan ylös. Eurooppalaisten meppien piti puuttua tähän asioiden kulkuun, jotta tuon jotta tuon kaltaista enää tapahtuisi. Meillä pitäisi olla yhteiskunnallista vuoropuhelua ja taata kaikille rauhalliset keskusteluolosuhteet. Danke, Herr Kollege. Kiitos, hyvä kollega. Voin kertoa, että parlamentin puhemiehelle on jo tullut tieto tästä tapahtumasta ja että puheenjohtajakokouksessa käsitellään sitä, jotta voidaan tehdä tästä johtopäätökset. Pahoittelemme tätä välikohtausta. Vielä työjärjestyspuheenvuoro. Olkaa hyvä. Ja kollega. Hyvä kollega, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. I wish to... Kiitoksia. Minä vastustan nyt, koska vuosia sitten vastasin mietinnöstä, joka liittyy siihen, että kirjalliset julistukset siirretään pois täältä. Ja tämä oli voitto nyt takaa huone demokratialle. Ja nyt nämä kirjalliset julistukset on taas viety johonkin pimeän huoneeseen ilman, että siitä on keskusteltu täällä parlamentissa. Tämä on nyt isku parlamentin demokratialle se, että kirjalliset julistukset eivät enää ole siellä, missä ne ennen olivat. Kyllä. Yhdessä puheenjohtajakokouksessa käsittelemme näitä aiheita viimeinen puheenvuoro tästä aiheesta. Olkaa hyvä. Teillä on puheenvuoro. Kiitos, puhemies. Nyt jo viitattiin metallin työntekijöihin. Ja minä joutusin, jouduin, kun matkasin takaisin hotelliin, että kovasti oli tuhottu Strasburgin kaupunkia oli sitten mitä tahansa syynä, niin en voi hyväksyä tällaisia mielenilmauksia. Kiitos. Niin, kiitoksi aluksi. Mainitsin, että puheenjohtajakokouksessa käsitellään näitä aiheita, että välikohtaukset ovat nyt tiedossa ja että puhemies yhdessä ryhmien puheenjohtajien kanssa selvittää näitä asioita. Siirrytään äänestyksiin. Edustaja Kasan mietintö das ist die letzte Wort. Viimeinen puheenvuoro nyt, olkaa hyvä kollega. Eh, presidente, Yksi Euroopan parlamentin tavoitteista on se, että suojellaan vähemmistöjä. Ja täällä parlamentissa on vähemmistö, eli tupakoitsijat. Me haluamme, että meillä olisi alue tupakoitsijoille. Nyt äänestämme. Nyt äänestämme Kasan mietinnöstä. Kasan mietintö. Yksi äänestys, nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. Der Bericht ist... Mietintö on hyväksytty. Seuraavana Ferreiran mietintö. Tähän on, tässä on paljon nimenhuutoäänestyksiä. Edustaja Posselta. Minä äänestin, mutta tämä laite ei toiminut. Eli haluan, että tämä merkitään pöytäkirjaan. Selvä näin tehdään. Ferreiran mietintö. Kohta yksi. Alkuperäisestä tekstistä puolesta. Vastaan. Hylätty. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Pahoittelut. Tarkistus kaksi kaksi osaa nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Toinen osa raukeaa. Seuraavana tarkistus kolme nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Tarkistus neljä. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Seuraavana alkuperäinen teksti, kohta kuusi, nimenhuuta äänestys, äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Seuraavana tarkistus 15. Ei nimenhuuta äänestystä. Pyydän, että osoitatte kättä nostamalla puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Alkuperäinen teksti kahdessa osassa nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Nimenhuuta äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana kohta 10, tarkistus 16, nimenhuutoäänestys alkaa. Päättyy. hylätty. Alkuperäinen teksti, kaksi osaa. Kättä nostamalla äänet puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa äänet puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana kohta 11 Tarkistus 21. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Seuraavana alkuperäinen teksti kohta 20. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 21, kaksi osaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Seuraavana kohta 24, tarkistus 17. 17 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seuraavana kohta 24, tarkistus 18, äänestys alkaa. Nominal vote. Nimenhuuta äänestys. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 19, äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Kohta 25, kaksi osaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa nimenhuuta äänestys, äänestys alkaa. Päättyy. hyväksytty. Tarkistus 20 kohtaan 26 nimenhuolta äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta 33. Nimenhuolta äänestys. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 5 on vedetty pois. Kohta 36 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kohta 37 nimen äänestys. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kohta 38. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta 39. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 40. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 1. Johdan tasan kappaleen A jälkeen. Kättä nostamalla äänet puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty saan kohta C, tarkistus 10, nimenhuuto äänestys, äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Alkuperäinen teksti. Kättä nostamalla äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty kahta F puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Johdan tason kappale G puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Johdan tason kappale J, kaksi osaa, ensimmäinen osa äänet puolesta – vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantosan kappale K, kaksi osaa, ensimmäinen osa äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. johdan tasan kappale L, nimenhuuto äänestystarkistuksesta 11. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Johdantosan kappale N, tarkistus 12, äänet puolesta. Vastaan tyhjä Tuo on tarkistettava. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Alkuperäinen teksti kahdessa osassa ensimmäinen osa äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Johdantosan kappale T, tarkistus 13 puolesta. Vastaan tyhjä, hyväksytty. Johdantosan kappale Y, tarkistus 14, äänestys. äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty johdantason kappale AB, puolesta kättä nostamalla vastaan tyhjää hyväksytty. AD kaksi osaa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Uusi liite 1, tarkistus 6, puolesta, kättä nostamalla vastaan, tyhjää, hyväksy, Anteeksi, hylätty, hylätty, anteeksi. Uusi liite, tarkistus 7, äänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kahdeksan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus yhdeksän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavana äänestetään kokonaistekstistä näin muutettuna. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Mietintö näin muutettuna on hyväksytty. Seuraava kohta. Esitteli, olkaa hyvä. La Ferreira. Senhor Presidente, Senhor Presidente, caros colegas. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat. Tämä mietintö on ollut erittäin, erittäin tärkeä. Kysymys, mitä parlamentti, komission neuvosto haluaa tehdä, kun puhutaan kasvusta vuodelle 2013. Puhutaan energiasta. Me haluamme selkeätä viestiä, johon saataisiin vahva konsensus. Minun täytyy valitettavasti lopettaa, että usein poliittiset edut eri puolueryhmissä menevät sen edelle, että saataisiin yhtenäinen, yksi yhteinen kanta Euroopan parlamentissa. Meillä on nyt vertaansa vailla oleva kriisi, työttömyystilanne on karmiva. Meidän pitää, meidän pitää puhua enemmän kuin vain pelkkiä sanoja, jotka sopivat yhteen hyvin säästöbudjetin kanssa. Meidän täytyy lainsäädännön myötä korjata tätä säästökuuripolitiikkaa sillä tavalla, että euroalueella kasvu olisi todellista. Puhuttaisiin todella 7 prosentista. Meidän täytyy uudelleen muotoilla taloudelliset mallit ja uudelleen muotoilla suositukset. Muuten me putoamme taas taantumaan. Minä en ole ihan tyytyväinen tähän tulokseen ja toivon, että pöytäkirjaan kirjoitan, että minä äänestän itse omaa ehdotustani vastaan, enkä halua, että minun nimeni olisi täällä mietinnön laatijana, koska me emme ole sitä samaa mieltä, että jatketaan tätä samaa säästökuuripolitiikkaa niin kuin sitä tällä hetkellä sovelletaan. Sillä tavalla kuin sitä tällä hetkellä komissio suosittaa ja neuvosto suosittaa toteutettavaksi. Ja kun Tämä parlamentti on enemmistönä sen takana. Me emme tässä anna hyvää esimerkkiä, emmekä toimita hyviä palveluksia Euroopan kansalaisille. Kiitos. Mietintö on hyväksytty. Seuraavana äänestetään seuraavasta mietinnöstä. Esittelijä Lope Fontanier. Tarkistus 1, nimenhuuto, äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Me olemme nyt keskellä äänestystä. Hylätty. Tarkistus kaksi äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kohta kymmenen nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 17.2 osaa, ensimmäinen osa äänet puolesta. Kättä nostamaan. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kolme kohtaan 26 äänet puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Kohta 29 nimenhuutoäänestys. Äänestys äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 33 äänestys Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Kohta 36, nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta 41, tarkistus 4. Kättä nostamalla äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää Hylätty. Alkuperäinen teksti, nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 242 kaksi osaa. Ensimmäinen osa kättä nostamalla äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää Hyväksytty. Toinen osa nimenhuuta äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 42, tarkistus 5. Kättä nostamalla äänet puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 244 alkuperäinen teksti, kaksi osaa, nimenhuuto, äänestys molemmista, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty tuo ensimmäinen osa, toinen osa, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana kohta 70, tarkistus 6, äänet puolesta. Vastaan tyhjä hylätty. Kohta 76, alkuperäinen teksti, nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty kohta 78 alkuperäinen teksti kahdessa osassa. Minulle sanotaan, että tarkistus 7 on yhteen sopiva kohtaan 76, joten äänestetään siitäkin. Tarkistus 7. Äänet puolesta. Vastaan tyhjä hylätty. Sitten kohta 78, kaksi osaa, ensimmäinen osa äänet puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty tasan kappale A, kaksi osaa, ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. tasan kappale H, nimenhuuto äänestys, kaksi osaa, ensimmäinen osa äänestys alkaa. Päättyy. hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana tarkistus numero 9. Nimenhuuto äänestys. Tässä vedetty pois ehdotus, että äänestettäisiin kahdessa osassa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana liite, suositus 5.2.2 osaa. Ensimmäinen osa kättä nostamalla äänet puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Suositus seitsemän, kolme osaa. Kaikki kolme nimenhuuta äänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänet puolesta. Vastaan. Angenommen. Hyväksytty kolmes osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana tarkistus 10 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Nyt äänestetään kokonaistekstistä näin muutettuna nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sydämelliset onnittelut esittelijälle. Wir kommen sofort zum Bericht. Seuraavaksi Schwabin mietintö. Hetkinen, työjärjestyspuheenvuoro. Olkaa hyvä. Yes. I would just like to very... Niin, ihan lyhyesti vain haluaisin puhua oikeista kollegoille. He äänestivät nyt täysin ristiriitaisesti e, verrattuna edelliseen mietintöön. Eli jos vertaatte niitä vierekkäin, niin koittakaa nyt sitten vihdoinkin päättää. Geschäftsordnung zu halten. Das war kein... No se nyt ei ollut mikään työjärjestyspuheenvuoro kylläkään. No niin, tarkistus kaksi nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kolme. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Tarkistus 6. Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 1 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Tarkistus kahdeksan nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten johdatusosakappale AN kahdessa osassa ensimmäinen osa äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdatosan kappale AQ kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdatosan kappale AT kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan vastaan tyhjää. Tämä täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänet puolesta. Vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa tämäkin. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten johdatosan kappale A, B. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdotosan kappale AY kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kappale AZ puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten näin muutettu teksti Tähän tarvitaan määräenemmistö, 378 ääntä vähintään, eli äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja onnittelut esittelijälle. Sitten Komissio saa seuraavaksi puheenvuoron, olkaa hyvä. On um, February 4th, the... E- Helmikuun ensimmäinen päivä Ekon valiokunta hyväksyi päätöslauselman, jolla hylätään kaksi delegoitua säädöstä, jota komissio on hyväksynyt teknisistä standardeista, joilla täydennetään 648 kautta 2012 emir ja keskusvastapuolia koskevia tekstejä. Komissio on tutkinut hylkäämisen syitä ja kompromissihengessä komissio on valmis takaamaan, että kun se hyväksyy päätökset velvoittavista OTC-johdannaisten selvitystoimista, niin muut kuin finanssialan yritysten velvoitteet otetaan sopivan ajan kuluessa käyttöön. Komission parlamentin kanssa ihan samaa mieltä siitä, että oikeusvarmuus on tärkeä periaate. Siksi komissio haluaisi tehdä seuraavan julkilausuman. Komissio on päättänyt, että sääntelystandardit tällä kertaa pitäisi asettaa teknisten ESMA-standardien varaan. Meidän velvollisuutemme on lähteä kaikkiin toimiin, jotta voidaan huolehtia siitä, että riskit arvioidaan kunnolla, että voidaan suojella talouksiamme. Komissio ymmärtää jotkut parlamentin huolenaiheista. Komissio on valmis huolehtimaan siitä, että kun sääntöjen mukainen selvitys joidenkin OTC-johdannaisten osalta tehdään, muiden kuin finanssialan yritysten velvoite otetaan käyttöön, sopivan ajan kuluessa. Tällainen phasing in vaihe voisi olla samantyyppinen kuin pankkitakuiden teknisten standardien ehdotuksessa. Tämä mahdollistaisi sen, että kyseisillä yrityksillä olisi riittävästi aikaa sopeutua täysin uuteen toimintaympäristöön. Samalla huolehditaan hyvästä rahoitusalan valvonta lähestymistavasta. Ottaen huomioon EMIR-kysymykset komissio on myös valmis selvittämään – määräaikasääntöjä, joihin liitetään artiklassa 11.1a Emirissä. Teknisten standardien luominen on uutta alaa kaikille toimielimille. Komissio on varma, että prosessia voidaan kehitellä paremmaksi ajan kuluessa. Komissio on valmis yhteistyöhön parlamentin kanssa, jotta voidaan huolehtia avoimesta vuoropuhelusta – kun puhutaan tulevista teknisistä standardeista ja huolehtimaan siitä, että parlamentilla on riittävästi aikaa toimijoiden välisten sopimusten mukaan arvioida niitä. Erityisesti mitä tulee menettelyyn, kun valmistellaan delegoituja säädöksiä ja ottaen huomioon se, että haluamme kehitellä hyviä käytäntöjä tässä yhteydessä. Komissio haluaa, että ymmärretään hyvin, minkälaiset työsuhteet meillä on niihin liittyen kokoukset sääntelyn osalta yhteistyö Ekonen ja komission välillä ottaen huomioon toimielinten väliset sopimukset. Kiitos, puhemies. Herzlichen Dank für die Erklärung. Kiitoksia tästä selvityksestä. Sitten valiokunnan puheenjohtaja Sharon Bowles saa puheenvuoron. Colleagues, um, Kollegat, meillä on ollut ongelmia näiden teknisten standardien osalta sekä kun katsotaan teknistä sisältöä, menettelyyhteistyötä ja aikataulua. Kiitän komission jäsentä siitä, että hän on alkanut hoitaa tätä asiaa ja että hän on tehnyt tämän julistuksen ja että hän on valmis käsittelemään näitä teknisiä kysymyksiä, jotka on havaittu. Ja myöskin kiitän siitä, että kun jatkamme eteenpäin, niin sitten meillä on parempaa yhteistyötä menettelyissä. Voin myös sanoa, että mitä tulee tiettyihin kysymyksiin liittyen aikatauluun, niin olen jo ryhtynyt tänään toimiin ja olemme ottaneet mukaan turvalausekkeita taso 1 tekstiin. Eli tämä on nyt uusi alue ja alue, joka, ala, joka kehittyy koko ajan, kuten komissio totesi. Olen saanut suullisia kirjallisia vakuuksia siitä, että näihin ongelmiin puututaan ja että komissio sitten julkistaa näitä usein esitettyjä kysymyksiä ja myöskin niihin vastauksia. Ja odottelen myöskin sitten, että nämä tekniset standardit uudistetaan aikanaan. Ja tältä pohjalta valiokunnan nimissä ja Emir esittelijän Langenin nimissä vedän pois tämän päätöslauselman. Herzlichen Dank. Kiitoksia. Eli sitten ei myöskään äänestetä tästä, vaan siirrymme seuraavaan kohtaan. Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvoston 22. istunto. Tarkistus 1. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tämä täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kohta 62 kahdessa osassa. Ja esittelijä haluaa tehdä tähän suullisen tarkistuksen. Eli Andri Kiina, olkaa hyvä. President colleagues, we have a request to have a split... Puhemies kollegat, kohdasta 62 on pyydetty kohta kohdalta äänestystä. Haluaisin tehdä suullisen tarkistuksen tähän kahteen osaan. Ensimmäiseen osaan kun on kerrottu Euroopan parlamentille ja toiseen osaan lisätään where possible. Kohta 62 näin muutettuna olisi seuraavanlainen. Olettaa, että EUn ihmisoikeusstrategioiden kehittäminen koordinoidaan kunnolla EUn toimien kanssa YK-foorumeissa. Toistaa suosituksensa, että EUn maakohtaiset strategiat ihmisoikeuksien osalta viestitään parlamentille ja ne julkaistaan silloin, kun se on mahdollista, jotta voitaisiin antaa näkyvyyttä EUn sitoumuksille ihmisoikeuksille kolmansissa maissa ja niille, jotka taistelevat ihmisoikeuksien puolesta, jotka voisivat löytää tukea tästä asiakirjasta. Jos teksti hyväksytään tällä tavalla, näin kun tämän luin, niin sitä ei tarvitse äänestyttää kahdessa osassa. Kiitoksia. Vastustaako joku tätä suullista tarkistusta? Jos näin ei ole, niin sitten äänestämme tästä yhdessä osassa. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten äänestämme koko tekstistä äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kiitokset ja onnittelut. Sitten oikeusalan koulutus- ja oikeuskoordinaattorit. Tarkistuksia ei ole. Eli äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten Mauron mietintö. Tässä on yksi tarkistus, äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten äänestämme koko tekstistä, äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Onnittelut. Ja nyt kun äänestykset on hoidettu, niin pyytäisin, että ne kollegat, joilla ei ole mitään äänestysselityksiä annettavana, lähtisivät täysistuntosalista mahdollisimman pikaisesti, jotta välittömästi voimme siirtyä äänestysselityksiin.